Goedemorgen iedereen. okay, hyvää huomenta kaikille. Me jatkamme nyt tätä kokousta, joka keskeytettiin eilen. Ja nyt esityslistalla ovat vuorossa äänestykset. Ensimmäisenä esityslistan kohta 11 Rouva Makovein äänestysesittelijä on paikalla. En tiedä, Rouva Makovei, onko teillä jotakin sanottavaa vielä? Everyone and I'd like... Huomenta. Very much my, my... Huomenta. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä, joiden kanssa olen tehnyt oikein hyvää yhteistyötä. Kiitos. Okei, okay, dan... Uh... Hyvä. Jaha. Herra Kalfin. Very much before, uh, starting... Kiitos ennen äänestystä Makoven mietinnöstä. Haluaisin teknisesti selvittää. Asia on äänestyslistalla, mutta että tämä tulisi pöytäkirjaan. Aina tekstissä, jossa käyttää sanaa Republic of Macedonia, Macedonia, sen tilalla pitäisi olla Fyrom, koska tämä on eu hyväksytty termi. Hyvä, tämä on pantu merkille. Eli aloitetaan äänestys. Minulla taitaa olla tässä nyt väärä äänestyslista. Mikäs tämä on tämä oikea? No niin. Eli AFET 1 puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. AFET 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen makoveilta. Ja tähän on suullinen tarkistus myös. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kappale kaksi taulukko yksi suullinen tarkistus puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 11 Hartongelta puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 12 Hartongilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty kappale 4, taulukko 2 Makovelta ja Kalfinilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 Hartongilta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 Makoveilta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 Mylderiltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 17 ja 18 on katettu kompromissi kolmosella puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi on hyväksytty, eli 19 raukeaa. Sitten äh, kappale 6, taulukko 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20 Kalfinilta katettiin sekin kompromissi kolmosella, siitä ei näin ollen tule äänestää. 21222234 katetaan kompromissilla 4. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kristian tässä sanoo, että siitä huolimatta, että kompromissi hyväksyttiin, meidän tulee vielä Makoveen 22 tarkistuksesta äänestä. 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten Afet 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25. Hartongilta puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 26 minulta ja makovelta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 27 makovelta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 makovelta puolesta vastaan, tyhjää. Tämä täytyy kyllä nyt tarkistaa koneellisesti. Tarkistus 28 makoveilta. Äänestys on alkanut. Niin, ja Gaier saa vielä viisi sekuntia, että kortti saadaan paikoilleen. Hyvä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 16.6 äänin. Tarkistus 29 makovelta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten kappaleeseen 8D, uusi, on suullinen tarkistus rouvan makovelta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Afet 7. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 30, 31 ja 32. Katetaan kompromissilla 5. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten AFET kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten 33 makoveita puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 34 makoveita puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 makoveita puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36 makovelta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 37 Hartongilta puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 38 Kalfinilta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 39 minulta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Afet 4 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Afet 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 40 makovelta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 41 minulta ja makovelta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 42 Hartongilta puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 43 Makovelta puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi 44 suullisesti muutettuna puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 45, 46, 47 katetaan kompromissilla 6 puolesta. Vasta. Tyhjää. Hyväksytty. 48 Hartongilta puol- äh, se raukeaa. Sitten 49 Makoveilta puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. 50 Hartongilta puolesta. Vastaan. tyhjä hylätty. 51 makovei puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 makovei puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 harton puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 makovei puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 kalfin ei kun, niin 54 hyväksyttiin, joten 55 raukeaa, joten 56 Mylder puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 58 Kalfin puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 57 on yhteensopiva äskeisen kanssa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 59 makovei puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 makovei puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 makovei puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 Maletic puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hylättiin. Tarkistetaan kodellisesti. 62 Maleticilta. Äänestys päättyy. <laughs> No aivan ilmeisestihän se hylättiin, mutta kun teidän pikku kätösen eivät nouse, mm, olkaapas hiukan aktiivisempia. No niin, 63. Stas Makove puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 64 Makove puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 65 Makove puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 Kalfin on vedetty pois. 67 maletits puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 68 Makovei puolesta. Ei vaan kysymys onkin, että voitaisiinko 68 viiva... Täytyykö kaikista äänestää erikseen? Jaha, no tehdään niin sitten. 68 Makovei puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 69 makovei puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 70 makovei puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 73 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 74 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan. Tyhjää. Äh, minä epäröin. Eli 76 makovelta. Koneäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Oli se hyväksytty äänin 13.11. 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tiukoille menee tämäkin. Tarkistetaan koneellisesti. 77. Ja rouva Makovelta. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Sama enemmistö.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 koska äskeinen 95 hyväksyttiin. Nyt johdantoosan kappaleet yksi Mylderiltä suullisesti vielä muutettuna puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ai, tämä olikin eri osissa. Tämä oli ensimmäinen osa, sitten toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa katetaan kompromissilla yksi josta äänestetään nyt. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä osaa katetaan kompromissilla kaksi. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Osa viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi Lykas Hartongilta. Raukeaa koska ykkönen äsken hyväksyttiin. Sitten kolme ja neljä. Ei, niistähän on jo äänestetty, koska kompromissi yksi on hoidettu. Tarkistus viisi makovelta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi ja seitsemän onkin katettu kompromissilla kaksi, josta on jo äänestetty. Kahdeksan. Kalfinilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 9. Makovelta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja näin pääsemmekin jo loppuäänestykseen, joka toimitetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. yksimielisesti hyväksytty. Onnittelut Rova Makovei. Ja sitten meillä on vuorossa äänestys Rova Cheskovan mietintöluonnoksesta. Rova Česková, olkaa hyvä. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a vážení kolegové. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. neuvoston vastuuvapausmenettely ja nyt ensimmäistä kertaa myöskin Eurooppa-neuvoston vastuuvapaus on vuosittaista taistelua parlamentin ja neuvoston välillä liittyen siihen, mitkä näistä toimielimistä omaavat suurimpia valtuuksia vastuuvapausmenettelyssä. Näin kävi myöskin 2011, ja tämä on nyt toinen kerta, kun keskustelemme tästä täällä ja uskon, jos jätetään huomio nyt väliin tämä kysymys, joka liittyy erilaisiin oikeudellisiin näkemyksiin, joita olemme saaneet nähdäksemme, niin minä uskon, että ellei kaikkia kysymyksiä, joita parlamentti on esittänyt, jos ei niihin vastata, niin meidän pitää olla johdonmukaisia, pitää toimia niin kuin aikaisempina vuosina. Ja mielestäni me emme voi tehdä nyt erilaista päätöstä, eli meidän pitää evätä vastuvapaus jälleen. Ja tämä nyt on tämän toisen mietinnön sisältö. Ja toivon, että tulevaisuudessa eri esittelijä voi sitten ehdottaa parempaa ratkaisua. Kovasti toivoisin, että neuvosto kävisi parempaa vuoropuhelua meidän kanssamme ja tämän valikunnan jäsenten kanssa. Mutta nyt voin ainoastaan ehdottaa sen, mitä on kirjattu mietintöön, ja pyytäisin, että kollegani tukevat mietintöä. Kiitos. Uh, Kiitokset, Rova Seiskova. Onko täällä joku paikalla, joka voisi vastata neuvoston nimissä? Neuvosto on poissa, mutta aivan varmasti netin kautta tätä suorana lähetyksenä lähetettyä kokousta seuraavat. Mutta me äänestämme. Onko muuten kollegoilla vielä jotain puheenvuoropyyntöjä? Ei. Joten äh, me äänestämme. Ensinnäkin tämä päätösehdotus, tarkistus yksi Odilta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kaksi Söndergaardilta puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Sitten äänestämme päätösehdotuksesta näin muutettuna. Koneäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Tämä on hyväksytty äänin 23 puolesta yksi vastaan. Ei tyhjää. Ja sitten vielä päätöslauselmaesitys. Tarkistus kolme Rova Cheskovalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 4 Tseskovalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 Söndergaardilta puolesta vastaan tyhjää. Luulen, että hylättiin. No, tarkistetaanko? No katsotaan koneellisesti. Viisi Söndergaardilta koneäänestys. Äänestys on päättynyt. 13 puolesta 11 vastaan hyväksytty. Sitten kuusi Cheskovalta raukeaa seitsemän Söndergaardilta. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kahdeksan Söndergaardilta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja loppuäänestys koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Yksimielisesti hyväksytty. Sydämelliset onnittelut, rouva Cheskova. Hyvä. Näin äänestykset on toimitettu. Ja me jatkamme esityslistan käsittelyä. Ovatko kaikki ne nyt paikalla? joiden tulee paikalla olla. Siis äh, Kollegat, meidän täytyy keskeyttää kokous nyt hetkeksi, koska tämä esityslistan kohta vuosikertomus 2012 EUn taloudellisten etujen suojaaminen petosten torjunta, eli rouva Ajala Senderin mietintö. Meitähän, meihän olemme kutsuneet niin komission sen Semetan kuin Olafin pääjohtajan Kesslerin kuulemaan tätä. He eivät vielä ole salissa, joten äh, ehdotan äh, viiden minuutin tauko, että saamme äh, selville, koska he saapuvat ja sitten kokous jatkuu.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 Goed, collega's. We gaan de vergadering verder zetten. We hebben op de agenda puntje... No niin, kollegat, jatkamme kokousta. Kyseessä kohdassa 13 on oikeastaan kaksi erillistä mietintöä kyseessä. Ensinnäkin mm, komission jäsen Semeta kertoo vuosikertomuksesta ja toisaalta sitten meillä on tuo Olaf kertomus, josta puhuu herra Kessler. Me pidämme nämä erillään. Herra Semeta puhuu nyt aivan ensimmäisenä. Meidän esittelijämme EUn taloudellisten etujen suojaamisesta Rouva Sender reagoi. Ja kun tämä asia on hoidettu kokonaan ja saatu pakettiin, niin herra Kessler esittelee meille oman osuutensa ja sitten Rouva Sender vielä reagoi. Kollegat, yksi asia muuten. Joudun tässä poistumaan hetkeksi kello 10. Minä olen ympäristövaliokunnan esittelijä. Kyse on laittoman jätteen dumppaamisesta. Öö, eli minä joudun tosiaan hetkeksi poistumaan kello 10 käsittelemään omaa mietintöäni. Herra Liberatski tulee tähän sitten johtamaan puhetta, mutta minä palaan sitten myöhemmin. Toinen asia. Kello 14.30 järjestetään koko pyyn valtuuskuntamatkasta Bulgaariaan ja Kaliningradiin lehdistötilaisuus. Olisi mukavaa, jos mahdollisimman monet teistä olisivat lehdistötilaisuudessa paikalla, ainakin nyt ne, jotka öö, olivat valtuuskuntamatkoilla mukana ja tämä järjestetään nykyisessä lehdistösalissa ASP 5G3. No niin, ja nyt sitten Komissio jäsen Semeta, olkaa hyvä. Uh, I'm pleased to present to you. Minulla on ilo esitellä teille komission 2012 vuosikertomuseon taloudellisten etujen suojelusta, petoksen vastaista taistelusta. Kuten tiedätte, tämä on tärkeä osa komission budjettiseurattavuutta. Kyse on siitä, miten EU-varoja hallinnoidaan ja valvotaan kautta Euroopan. Yhtäältä se mahdollistaa yleiskuvan saamisen kussakin jäsenvaltiossa. Se myöskin osoittaa, missä on vielä heikkouksia. Näin se auttaa kohdistamaan petoksen vastaisia toimia ja epäsäännönmukaisuuksien vastaisia toimia paremmin liittyen EUn varankäyttöön. Toisekseen me saamme yleiskuvan kaikista epäsäännöllisyyksistä, jotka jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle 2012 ja toimista, joita niitä vastaan on ryhdytty. Siinä on myös suosituksia vastaisiksi parannuksiksi. Raportointimetodologia sieltä kaksi viime vuonna käyttöön otettua uutuutta. Ne ovat hyödyllisiä. näkin selkeä erottelu petosten, petollisten ja ei-petollisten epäsäännönmukaisuuksien välillä – jäsenvaltioiden raporteissa. Ja toiseksi ennaltaehkäisevien ja korjaavien toimien harmonisointi niin kuin EUn konsolidoidussa tilinpidossa näytetään. Tämän vuoden kertomuksessa on myös kaksi uutta tekijää, jotka heijastelevat tämän valiokunnan tainnoisia kommentteja liittyen tällaisiin kertomuksiin. Ensiksi olemme uudelleen arvioineet epäsäännönmukaisuuksien toteamisen ja raportoimisen välisen yhteyden. Meidän tiivistä arviosta ja yht- pidettämme yhteyttä jäsenmaiden viranomaisiin uskomme vakaasti, että epäsäännönmukaisuuksien ilmoittaminen on parantunut viime vuosina. Tämä on jo edistystä. Kuten muistatte, viime vuosina olin ilmaissut huolen, huoleni, että raportointi sinänsä on riittämätöntä. Jos nyt oletamme, että suurin osa havaitusta petoksista on ilmoitettu, täytyy tarkastella lukuja uudelleen. Kysymyksiä herää erityisesti suhteessa niihin maihin, jossa on erittäin alhainen raportoitujen petosten taso. Heijastaako alhainen ilmoitusten taso sitä, että petosaste on lähellä nollaa, vai viestiikö se ongelmista petosten havaitsemisen suhteen. Komissio on sitoutunut perehtymään tähän asiaan syvällisemmin. Toinen uusi piirre 2012 kertomuksessa on syvällisempi niiden epäsäännöllisyyksien tutkimus, jotka ilmoitetaan petollisina, niiden luonnetta, laajuutta ja käsittelytapaa tutkitaan paremmin. Rakenteeltaan Kertomus, kuten ennenkin, sisältää lisätietoa yhdestä erityistä teemasta. Tänä vuonna keskitymme maatalouden tarkistuksiin. Tämän nämä työasiakirjat ovat jälleen kertomuksen liitteenä mukana U uusi liite Herkulla 2 ohjelman suhteen. Nyt sisältöön. Mitä lukuihin tulee, näemme, että petosten kokonaismäärä 1231 ja niille tulevat summat 329 miljoonaa euroa ovat pysyneet vakaina viime vu- edellisen vuoteen nähden. Vaikka petosten puolella on menopuolella 8 prosentin kasvu, se liittyy kahteen juttuun, jotka liittyvät liittymistä edeltäviin vähän rahoitukseen, jotka ovat nyt oikeuden käsittelyssä kyseessä maassa. Tulopuolella petokset vähenivät 30 prosentilla edellisen vuoteen nähden. Ja summa oli 77 miljoonaa euroa. Laaditte muutakin kiinnostavaa tietoa liittyen niihin alueisiin, joilla petoksia esiintyy. Juttujen monimutkaisuus, ei petoksenomaiset epäsäännöllisyydet ja niiden arvioitu taloudellinen vaikutus oli 2012 suurempi. Tämä selittyy sillä, että näissä tehtiin rahoituksellisia korjauksia 2000, kun 2006 alkanut rahoituskausi loppui kohesiorahastoissa. Ja kun ohjelmia myös yhä enemmän, kun ohjelmointikausi loppuu tämän vuoden luvusta täytyy myös todeta, että komissio peri takaisin tai korjasi 4,5 miljardia euroa EU-maksuja viime vuonna. Lisäksi tämä 187 päätöstä keskeyttää maksut arvoltaan 5 miljardia euroa kohesiopolitiikassa. 70 näistä jutuista oli avoinna vielä vuonna, vuoden 2012 lopussa. Ja neljä keskeytysjuttua oli kesken vuoden lopulla. Tämä että nämä keinot suosit suojella EU-budjettia ja veronmaksajan rahoja ovat tehokkaita. Tärkeä johtopäätös kertomuksesta on, että petosten raportointi on parantunut kautta rintaman on myöskin erilaisia lähestymistapoja petosten havaitsemisessa ja seurannassa jäsenmaiden kesken. Jotkut jäsenvaltiot käyttävät isoja resursseja, jotkut taas tekevät rahoituskorjauksia tutkimatta syvemmin, onko rikoksia tehty. Olemme voineet todeta, että lähestymistavat poikkeavat sekä maittain että hallinnon aloittaa kussakin maissa. Tämä on erittäin huolestuttavaa, koska meillä on sisämarkkinat ja yhteinen budjetti. Me olemme vain niin vahvoja kuin heikoin lenkki petoksen vastaisessa taistelussa. What a fine, finding that takes us by surprise. And it, is, it was precisely for... Juuri tästä syystä komissio teki ratkaisevia poliittisia aloitteita, joissa kerran hetken kuluttua. Myönteisemmässä hengessä voidaan todeta, että jotkut toimet, joilla pyrittiin paraamaan budjetin turvaamista, alkavat vaikuttaa. Metrissä todetaan tärkeä trendi, eli puolet epä... petoksen kaltaisista epäsäännöllistä, niitä petoksen vastaiset elimet totesivat aina, että havaittiin rikostutkinnoissa. Toinen puoli havaittiin hallinnassa tarkastuksissa, joista määrätään sektoriasetuksissa. Tämä on uusi piirre. Ja se vahvistaa, että komitean petoksen vastainen strategia, jossa rakenteistetaan yhteistyötä ja koordinaatiota kaikkien niiden kesken – jotka suojelevat eu petoksilta. Olemme huomanneet, että jäsenvaltiot ovat noudattaneet monia suostuksia, joita 2011 kertomuksessa tehtiin. Tämä per, pätee erityisesti ims raportoitiin ja ää, tullimaksujen petoksen suojeluun ja toteamiseen. Nyt yhteenveto tärkeimmistä komission viime vuonna ta- toteuttamista petoksen vastaisista toimista. Ensinnäkin ensimmäiset askeleet täytän tapana ottaa petosten vastaista strategiaa, johon juuri viittasin. Tässä vastaisia lausekkeita on otettu moniin kansainvälisiin ja hallinnollisiin yhteistyösopimuksiin. Ja komission ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi säännöksi kattavat myös aiheen. Varapuheenjohtaja Redding kanssa oli myös raportti yhteisön taloudellisten etujen suojelemisesta rikosoikeuden keinoin. Tämän ehdotuksen tarkoitus on taata, että budjettiin liittyvät rikoksiin suhtaudutaan yhdenmukaisemmin, niin että rikolliset eivät enää hyödynnä eroja kansallisten oikeusjärjestelmien kesken. Euroopan parlamentilla tulee olemaan tärkeä rooli, kun taataan, että tämä lähestymistapa on menestys, mutta palaan tähän ihan kohta. se tänä vuonna me tulemme tekemään kunnianhimoisen ehdotuksen eurooppalaisesta yleisestä syyttäjästä. Tarkoitus on luoda itsenäinen taho, joka on eturintamassa petoksen vastaisessa taistelussa, joka tekee meistä paljon menestyksekkäämmän. Tähän yleistä syyttäjästä koska koskevaan ehdotukseen liitettiin myös ehdotuksia, miten parannetaan Olafin hallintaa. Ja siinä pohjalla on viraston jo sovitut uudistukset. Mielellämme jatkamme syvällisempiä keskusteluja teidän kanssanne tästä tehtävästä ja hahmottelemistamme ideoista. Kunnianarvoiset jäsenet. 2012 taloudellisten suojelua koskeva kertomus on osoittanut, miten me olemme nousseet uudelle tasolle budjetin mutta paljon on vielä tehtävänä. Me voimme yhä havaita, että jotkut jäsenvaltiot eivät paljon painota petosten seurantaa, ja kansalliset lähestymistavat seurannassa poikkeavat merkittävästi komission ehdotukset koskien äh, yleistä syyttäjää ja budjetin suojelua osoittavat, että meillä on uusi lähestymistapa petoksiin ja pyrimme seuraamaan niitä kaikkialla EU-ssa. Meidän täytyy siis taata, että nämä tärkeät aloitteet hakataan lainsäädännön kivitauluun mahdollisimman pian. Meitä PF, taloudellisten etujen suojeludirektiivin tulee. Tiedämme, että komission ehdotusta on vesitetty Siinä on tehty muutoksia neuvostossa, jotka heikentävät sitä nykylainsäädäntöä varten, ja parlamentin täytyy pyrkiä tekemään säädöstä tehokkaita. Tässäkin talossa on ääni, jotka haluaisivat vähentää kunnianhimoa. Pyydän teitä kunnianarvoista jäsenet pysymään meidän puolellamme että etenemme aidosti tässä taistelussa. Ja suojelemme on budjettia kautta unionin. Haluan ottaa myös teidän tukeen, että voimme taata, että voimme sopia eurooppalaisesta yleisestä syyttäjästä mahdollisimman nopeasti. Koska loppujen lopuksi tiedän, että Euroopan parlamentti on yhtä sitoutunut veronmaksajien varojen suojeluun ja petoksen tekijöiden vastaiseen kamppailuun, kun me tiedämme, että voimme saada aitoa tuloksia aikaan. Kiitos huomiosta. Ja odotan ne keskustelua. Kiitokset komission jäsen. Ennen kuin annan puheenvuoron me ajalla Senterille, pyytäisin muita puheenvuoroja, ilmoittautumisia. Makovei on puhujan listalla, Mylder – Liberatski. Makovei Mylder Ferber Liberatski. Ja nyt esitteli Ajala Sender. Si, eh, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin ensinnäkin haluaisin kiittää komission jäsentä Shemetää tästä esityksestä. Tässä oli mukana tämä jokapäiväinen tai vuosittainen toimintatapa. Ja tällä kertaa hän tämän lisäksi otti esiin hyvin myönteisiä elementtejä, jotka eivät suoraan liity tämän valiokunnan toimintaan kylläkään, koska kyse on lainsäädäntöehdotuksista, mutta ne kuitenkin liittyvät parlamenttiin. Ja kun ajatellaan direktiiviä ja sitten tätä syyttäjää, niin me odottelemme hyvin kiinnostuneina ja olemme tätä tukeneet. Ja minun ryhmäni pitää hyvänä tätä ilmoitusta, että tehdään tiivimpää yhteistyötä näissä kysymyksissä. Huolimatta näistä edistysaskeleista, jotka tulivat esille ja jotka liittyvät läheisesti tähän hedelmälliseen vuoropuheluun, jota meillä on ollut toimielinten välillä, vaikka näitä edistysaskeleita on tapahtunut, ne pitää tunnustaa. Ja tällä tavalla on torjuttu petoksia ja kaikki, mikä liittyy selkeämpään esitykseen, kun ajatellaan julkista mielipidettä. Sitten on muita asioita, jotka eivät ole kuitenkaan petoskysymyksiä, ja ne luovat sitten ilmapiirin, joka johtaa hyväksyntään tai vähän rentoon, rennompaan ilmapiiriin, ja näin voimme valmistaa tietä sitten uudelle tilanteelle. Edelleenkin tässä arvioinnissa joka liittyy toimien toteuttamiseen vuonna 2012, niin siellä on tärkeitä kysymysmerkkejä. Nyt on ylläpidetty tätä tasoa verrattuna edelliseen vuoteen 2011, mutta voimme nähdä, että on huomattavia nousuja joillain aloilla, jotka vastaavat nyt sen aikakauden päättymistä, joka alkoi 2006, mutta on kuitenkin vastaisuuksia näissä rahastoissa ja niitä pitää arvioida. Joitain lisäyksiä on esiintynyt ja meidän täytyy välttää sitä, että nämä lukemat nousevat. No sitten, mikä enemmän pistää silmään, ja osittain meidän pitää kiinnittää huomiota ja analysoida asioita, jotka liittyvät puutteisiin ja siihen, että meiltä puuttuu homogeenista kulttuuria jäsenvaltioiden välillä, kun ajatellaan resursseja, joita niillä on käytössään ja millä tavalla ne toteuttavat näitä asioita. Ja meidän pitää edelleen toimia hyvin laajalla alalla, jolla pitää toteuttaa parannuksia. Ja täytyy tietysti katsoa, miten eurooppalaista hallintoa on jo parannettu, mutta te puhuitte hienosti näistä eroista ja se, mitä sanoitte, johtaa suurempaan yhtenäisyyteen, homogeenisyyteen, kun katsotaan välineitä ja kulttuuria, jolla voidaan torjua petoksia Euroopassa. Mutta meillä kuitenkin pitäisi jäsenvaltioiden tasolla ja eri yksiköissä, hallinnoissa olla yhdenmukaiset välineet. Niiden pitää työstää budjettia ja torjua petoksia. No, edistystä on tapahtunut ja enemmän on resursseja varattu tähän, mutta edelleenkin on suuria eroja jäsenvaltioiden välillä. Ja minua huolestuttaa se, että ei ole pelkästään jäsenvaltioiden välillä eroja. Niitä voidaan käsitellä. Ja nehän vastaavat sitten historiallisia ja kulttuurisia eroja. Mutta myöskin jäsenvaltioiden sisällä on hyvin suuria eroja, kun ajatellaan petoksen torjuntakulttuuria ja budjetin väärinkäytöksiä eri hallintojen välillä, jopa jäsenvaltioiden sisällä. Eli meillä on tietysti aika vaikea ja raskas tehtävä edessä. On totta, että sekä direktiivi että erityisesti syyttäjän virasto etenevät joka tapauksessa, ja mielestäni on tärkeää, että nimenomaan kun otetaan huomioon nämä erot, ei pelkästään jäsenvaltioiden välillä, vaan myöskin jäsenvaltioiden sisäisissä hallinnoissa, tämä rakenne, joka liittyy tähän direktiiviin ja joka on siirrettävä sitten kansalliseen lainsäädäntöön, kun katsotaan tätä mandaattia, joka annetaan Euroopan syyttäjän virastolle, niin meidän täytyy erityisesti korostaa sitä, että meillä pitää olla sääntöjä ja toimia, jotta yksikään jäsenvaltio ei jää tämän rakenteen ulkopuolelle, jossa torjutaan petoksia, mutta jokaisessa jäsenvaltiossa onnistutaan saamaan aikaan kompromissi, jotta nämä hallinnot mukautuvat tähän uuteen petoksen torjuntakulttuuriin. Ja tästä syystä kaikki, mikä liittyy eurooppalaisen syyttäjän perustamiseen ja näiden valtuuksien vahvistamiseen, se on erittäin tärkeää, koska meidän täytyy todellakin parantaa tilannetta ja välttää säännönvastaisuuksia yleissääntönä, tai se, että ei riittävästi kiinnitä huomiota siihen, että pitäisi kunnolla arvioida ja tarkastella maksuja ja kaikkia transaktioita, niin totta kai nyt olemme sitten tilanteessa, jossa on vaaroja ja riskejä, jotka nyt eivät itsestään ratkea. No nyt puhutaan pidempään. Nämä suositukset, joita on tehty, ovat erittäin mielenkiintoisia tässä on myöskin lainsäätäjille kiintoisia ehdotuksia, mutta katsoisin, että meidän pitää tehdä vähän syvällisempää työtä ja katsoa, millä tavalla tämä mietintö tässä valiokunnassa voi auttaa tällä tiellä, jolle nyt lähdetään muissa valiokunnissa, kun ajatellaan tätä direktiiviä ja sitten Euroopan syyttäjänvirastoa. Ja sitten mitä tulee näihin Olaf-ehdotuksiin, joita totta kai tuen, koska meidän pitää lisätä näitä takeita eri tasoilla Olafille. Sillä tietysti sisäiset säännöt, mutta meidän pitää syventää niitä kohtia, jotka ovat tulleet esille keskustelussa. Meidän täytyy saada parannuksia ja meidän täytyy kansalaisillekin välittää, että meillä on väline, joka on täysin selkeä niiden takeiden suhteen, joita se tarjoaa toiminnassaan. Ja saman aikaan meidän pitää saada aikaan tämä Euroopan syyttäjän virasto, ja nämä ovat hyvin myönteisiä toimia, ja saamme sitten nähdä, millä tavalla voimme parantaa tätä omilla ehdotuksillamme. Ja kiitoksia komission jäsenelle läsnäolosta, ja nyt olen sitten valmis kuulemaan kollegoiden kommentteja. Kiitos. Kiitos oikein paljon, Rova Ines Ajala Sender erinomaista. Me käynnistämme näin keskustelun ja nyt puheenvuoron saa rouva Makove. Olkaa hyvä. Kiitos. Niin kuin tiedätte, vuonna 2012 oli yli 1200 petokseksi arvioitua epäsäännönmukaisuutta. Ja Kyse oli lähes 400 miljoonasta eurosta kaiken kaikkiaan. Tässä vuosikertomuksessa todetaan, että vuonna 2012 raportoitiin yhdeksän korruptiotapausta, jotka tapahtuivat neljässä maassa. Italia, Kypros, Viro ja Espanja. Kohesiopolitiikan alalla kukin. Näistä yhdeksästä jutusta kysyisin, mistä tuotteista puhutaan, Onko kyse rakennushankkeesta, koulutuksesta, mistä? Toinen kysymys, minkälaisista summista puhutaan ja saatiinko kaikki rahat palautettua? Kolmas kysymys, joutuivatko vastuuhenkilöt oikeuden eteen? Ja onko komissio asettanut nämä korruptiosta tuomitut mustalle listalle ja sitten kun puhutaan korruptiotapauksista, niin niiden määrä on kasvussa. Joku voisi sanoa, että tämä johtuu valvonnan toiminnasta paremmin, mutta minun mielestäni kyllä tämä yhdeksän vaikuttaa aika pieneltä määrältä. Kyllä tämä joukko on varmaan paljon suurempi. Lopuksi toteaisin, että Olaf tulee ensi viikolla julkaisemaan kertomuksen, jossa kehitellään uutta metodologiaa julkisten hankintojen korruption löytämiseksi ja korruption aiheuttaman vahingon mittaamiseksi. Ja pohtaisin, että, pyytäisin, että pohdittaisiin tätä uutta metodologiaa vakavasti, miten komissio todella voisi näitä, tätä järjestelmällistä korruptiota paremmin kitkeä. Kiitos. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa Jan Mulder. Thank you, uh, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kysymys ei liity asiantiloihin. Muutokset ovat vähäisiä. Täytyy jatkaa kamppailua kaiken keinoin petoksen vastaista taistelua ja sen kaltaista. Kysymys on, millä voimme odottaa, että EUn yleinen syyttäjä virassaan? Mitä hän voisi tehdä verrattuna siihen, mitä Olaf voi tällä hetkellä tehdä. Ja euro, jos ja muut. Mitä kehityksiä on? Mitä suuria etuja voi odottaa? Olen aina kannattanut eurooppalaista. Pyllästä syyttäjä olin ensimmäisen vuonna 1995 komitean jäsen, joka tätä käsitteli ensimmäisen kerran mutta aina kuulee, että viralla ei olisi mitään merkitystä. Olisi mitä kiitollisin. Jos vastaan antaa minulle voimakkaita argumentteja, että voisin edistää hanketta vielä voimakkaammin. Kiitos oikein paljon. Luvallanne niin sanoisin itse nyt joku sen sanan. Ensinnäkin meidän pitäisi olla kiitollisia siitä, että saamme säännöllisesti tietoa näistä petoksista ja erilaisista epäsäännönmukaisuuksista. Olemme kiitollisia siitä, että esittelette meille lukuja ja siitä, minkälaista politiikkaa toteutetaan ja suositellaan. Minun mielestäni on aika ilmeistä, että korruptio ja petosten torjunta tulevat olemaan päättymätön tarina. Tämä liittyy ihmisten mieleen. Meidän täytyy kiinnittää tähän huomiota ja rangaistuksia tarvitaan Se, mitä rouva Makovei sanoi, on ihan totta. Meidän täytyisi kyllä myös maita, mm, yrityksiä, edunsaajia, nimetä, jotka ovat korruptiosta jääneet kiinni. Että name and shame. Varmaan kaikki haluaisimme teidän puheenne kirjallisena, koska siinähän oli tosiaan näitä lukuja. Olisi mukava, jos se saataisiin jaettua jäsenille. No niin. Ennen Kesslerin puheenvuoroa komission jäsen saa nyt vastata. Ja ehkä hän todella nyt vastaa meille. Please, Ines. Eh, niin, eh, esittelee Ines. Yes, eh, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kun kuuntelin kollegoiden puheenvuoroja, niin halusin vain ottaa esille, kuten Malvei sanoi, hän puhui tästä korruption kustannuksista. Haluaisin kysyä tästä, koska tämä on kysymys, josta on keskusteltu. Eli kuinka paljon korruption vastainen taistelu maksaa ja kuinka pitkälti pystymme nyt toimimaan, kun leikkauksia on tehty julkishallinnossa. Ja toiseksi me käymme keskustelua sisäisesti ja jäsenvaltioissa. Siellä on hyvin paljon korruptiotapauksia ja säännönvastaisuuksia ja tietysti se on huono asia, mutta jos on vähän säännönvastaisuuksia ja petosta, niin se johtuu siitä, että asiat menevät kuitenkin huonosti, eli komission jäsen, haluaisin kysyä, kysyä teiltä, eli missä vaiheessa meillä on oikea tapa, jotta voimme sanoa selkeästi, että nämä maat toimivat hyvin, nämä maat toimivat huonosti, näissä maissa on riskejä ja näissä ei. Koska ne, joissa on suurempi, suurempi määrä tapauksia, jotka tulevat esille petoksiin tai sananvastauksiin liittyviä, koska ne ovat huonoja, koska siellä on paljon tällaisia korruptiotapauksia, mutta myöskin niissä, joissa ei näitä tule esille, koska niitä saattaa olla, mutta ne eivät tule esille, ne kätketään. Eli jossain vaiheessa, siis tämähän on poliittisesti keskustelua, joka johtaa meidät skeptisismiin ja katastrofiin, niin jossain vaiheessa voisimme ehkä sanoa, että no meillä on nyt tämä toimintatapa, joka on selkeä, ja sanotaan, että tässä on korruptiotapauksia. No totta kai ne ovat sitten tulleet esille ja meillä on sitten tehokas järjestelmä, joka, jossa ne havaitaan, ja täytyy katsoa, väheneekö se määrä vai lisääntyykö se. Ja sitten niiden suhteessa, jotka vaikuttavat ihan valkoisilta, koska niistä ei tule mitään tietoja, niin saattaa olla, että sielläkin on hyvin paljon korruptiota, mutta jossain vaiheessa meillä pitää olla jonkinlainen toimintapa, jonka avulla voimme selittää kansalaisille, että meillä on järjestelmä, joka, jolloin avulla pystytään havaitsemaan ja kansalaiset rauhassa, koska kun korruptiota on, niin ne hoidetaan ja ne, joissa ne eivät tule esille, niin no, silloin jos korruptiota ei näissä esiinny, niin se osoittaa, että järjestelmä toimii. Eli nyt meillä on sitten tilanne, jossa kansalaisten on saatava hiukan hyviä uutisia, jotta he voivat luottaa siihen, mitä me täällä oikein teemme. Honorable members, thank you for your, for your comment kunnianarvoista jäsenet, kiitos kommenteista. Ensiksi haluaisin kiittää esittelijäystävällisistä sanoista liittyen tämän vuoden kertomukseen. Tämä on täysin näkemyksenne, että teemme parhaamme parantaaksemme laatua, esitelläksemme luvut avoimesti, vertailtavasti, arvioitavasti. Vain yksi huomio. Ei pidä unohtaa, että nämä luvat koskevat todettuja ja raportoituja petoksia. Se merkitsee, että toimin on jo ryhdytty näissä petosituissa. Ja että EU-varoja joko jo perittiin takaisin, tai niitä oltiin perimässä takaisin. On tärkeää ymmärtää, että yksikään näistä jutuista ei jää huomiotta. Olemme samaa mieltä, että on hyvin tärkeää, että me lainsäädäntöuudistuksemme ovat kunnianhimoisia. Ehdotukset yleiseen syytteen liittyen ja talousarvion soluun liittyen luovat uusia horisontteja – On äärimmäisen tärkeää, että näitä ehdotuksia ei vesitetä ja että PIF-direktiivissä petokseen otetaan mukaan ää, rahanpesu ja korruptio, lahjonta. Tämä harmonisoisi tilannetta kautta Euroopan ja välttäisimme tulkintaongelmia liittyen petosten laatuun, mikä ottaisi petosten vastaisessa kamppailussa, mitä tulee yleisen syyttäen herra Mulberg eduista. Etuja on paljon. sen pari. Pitää ymmärtää, että tällä hetkellä meillä ei ole EU-tason elintä, joka voi käsitellä rikosoikeudellisia juttuja. Olaf käsittelee hallinnollisia petoksia, oikeuteen liittyviä petoksia. Ja siinä on tavallaan että koska tutkinnassa täytyy soveltaa kansallista lainsäädäntöä. Ja joskus Olafin hallinnollisia tutkintoja, tutkimuksia tehdään sitten uudestaan kansallisella tasolla. Rikosoikeudelliset juttujen tutkinnat vievät aikaa ja haitat varoja, ne eivät ole riittävän tehokkaita – Yksi eurooppalaisen yleisen syyttäjän pääedustaja on, että EU on yleinen syyttäjä tai jäsenvaltion delegoitu yleinen syyttäjä. Hänen tutkintatuloksensa ovat hyväksyttäviä kaikissa jäsenmaissa. Ajatellaan, että meillä on tutkinta, joka käsittelee viittä jäsenvaltiota. ja, ja tuloksia saadaan Saksasta ja Ranskassa, niitä voidaan käyttää tässä muussa maassa, vaikkapa Italiassa tai Ita- Italiassa. Tämä tehostaa prosessia. Ja yleensä on kaikki oikeudet, jotka jäsenvaltioiden syyttäjillä on. Direktiossa luetellaan mitä oikeuksia hänellä on, tutkintaoikeus, atekojärjestelmien, etsintäoikeus, atekojärjestelmien tutkintaoikeus, kaikki rikosoikeudelliset tutkintamenetelmät. Kaikki tämä vaatii oikeuden lupaa, joten kysymys on, tavallaan vallan tasapainottamisesta Euroopan yleisen syyttäjän valtaoikeuksien ja kansalaisten oikeuksien välillä. Tämäkin on hyvin tärkeää. Keskustelemme myös jäsenmaiden kanssa, miten tämä elin pitäisi suunnitella – ja päätimme, että ei pidä tunkeutua liikaa kansallisiin systeemeihin. Tämä johti innovatiiviseen järjestelmään, jossa meillä on EUn yleinen syyttäjä ja delegoituja syyttäjiä jäsenvaltiossa, jotka soveltavat myös kans oman jäsenvaltionsa oikeuden lakia. ja oikeudellinen arviointi perustuu jäsenvaltion oikeuteen. Ja että molemmat puolet tuntevat jäsenvaltion lainsäädännön. Tämä tehostaa prosessia. Jos kansallisella viranomaisella on asetuksen täytäntöönpanosta kysymyksiä, heillä on myös oikeus pyytää asetuksen tulkintaa EU-tuomioistuimelta. Me mielestämme luoneet oikean tasapaino, jolla löydetään laajalaista, laajalle ulottuvia petoksia EU-ssa, mutta emme kuitenkaan puutu liikaa jäsenmaiden järjestelmiin. Toivottavasti tämä auttaa herra Mulderia tukemaan ehdotustamme vielä voimakkaammin. Ajatuksen suhteen. Nyt on vaikea ennustaa, kauanko tämä kestää. Puheenjohtajamaa tällä hetkellä järjestää tapaamisia, niitä on tarkoitus olla paljon – tehdä, että, että perussopimuksissa säädetään yksin vahvistetusta yhteistyöstä tällä alueella. Ja uskon, että loppujen lopuksi me tulemme saamaan vahvistettua yhdistetyötä tällä alueella. Tiedämme, että jotkut jäsenvaltiot eivät täysin tue tätä ehdotusta. Ehkäpä ne muuttavat mieltään neuvotteluissa. Me haluamme nopeuttaa prosessia komissiona ja mahdollisimman nopea hyväksynnän. Sitten pari kysymystä korruptioon liittyen. Makave totesi ihan oikein, että Mietinnössä todennettiin yhdeksän korruptiotapausta. Minulla ei ole lukuja näissä jutussa, koska tämä perustuu jäsenvaltioiden kertomuksiin. Voisin pyytää jäsenvaltioita esittelemään nämä jutut. elleivät ne ole subjudike tutkinnan alaisia ja salaisia. Mitä tulee laajempaan korruptiokysymykseen, jonka ravaa ajalla Senderkin otti esille, olemme lopottelemassa työtämme ja liittyen ensimmäiseen EU-kertomukseen korruptiosta EU:ssa. Komissio tulee esittelemään se tänä vuonna. Sitten tulee tämä kokonaiskuvan korruptiosta jäsenvaltiossa. Ja suosituksia, mihin toimiin pitää ryhtyä, jotta voimme tarttua tilanteeseen paremmin. Cecilia Malmström on vetovastuussa tästä, mutta minä ja Kolla annamme panoksemme tähän. Toivon, että tämä auttaa parlamentin jäseniäkin. koko vaan. Harjoitan myös keskustelua liittyen Olafin uusiin aloitteisiin lahjonnasta julkisissa hankinnoissa. Sitä keskustellaan sitten tiistaina. tulee vierailemaan valiokunnassamme Tiuhaan. Olen ollut kaksi kertaa tällä viikolla, ensi viikolla myös. Ovat tärkeitä kysymyksiä, joista täytyy keskustella. Ratkaisuja varmasti löytyy. Täytyy etsiä. Kiitos, olipa mukava saada teidät vieraksemme ja mukava nähdä pian jälleen. Tapasimmehan jo eilenkin varmaan tekin viihdytte täällä meidän joukossamme. Ja jos komission jäsen aikataulunne sallii, niin jääkää ihmeessä kuuntelemaan myös Olafin pääjohtajan Kesslerin puheenvuoroa. Teillä on aikaa kello 11. No niin, mukavaa. Komission jäsen Shemeta jää tässä vielä vähäksi aikaa vieraksemme. Eli pääjohtaja Giovanni Kessler, Olaf. Nyt puheenvuoro on teidän. Olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Kiitos. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Minulla on mukanani ihan tuollainen lyhykäinen esitys, joka on tarkoitus näyttää teille Yritämme tässä nyt katsoa, istyykö se tuohon ruudulle. Maybe, maybe you allow me 30 seconds, uh, Mr. Puheenjohtaja, jos sallitte, niin ihan pieni hetki, kun yritetään saada tuo esitys käyntiin. The computer and the screen. Otherwise, if it's not possible, I will anyway. If you can use this 30 seconds, telling us something nice. Yes, good. Uh, I, I, will, I, will, I will do my best. <laughs> Thank you very much. Um, I am here to illustrate and, and to uh, uh discuss with you. No niin, nyt tarkoitus on siis uh, puhua Olafin vuosittaisesta toimintakertomuksesta vuosi 2012 tässä kyseessä. Tämä vuosikertomushan on viime toukokuulta. Se on myös toimitettu jo kuukausia sitten kaikille Euroopan parlamentin jäsenille. Näin ollen voinkin säästää teidät pitkältä esitykseltä, mutta voin käyttää tilaisuutta hyväkseni nostakseni esiin joitain pääkysymyksiä Olafin toiminnassa tässä viimeisen vuoden aikana. Niin kuin tiedätte, viime vuosi oli Olafille – täytäntöönpanon vuosi. Meillä oli aika suuri sisäinen uudelleenjärjestelykierros, joka käynnistyi ensimmäinen helmikuuta 2012. Me uudelleenjärjestelimme aivan täysin pääosastomme sisäisen rakenteen. Ja otimme käyttöön uudet tarkastus tai tutkinta järjestelmät ensimmäinen helmikuuta 2012. Meillä on siis todella nyt uusi tällainen tutkimusmenettely, joka on nyt saatava kunnolla jaloilleen. Kyseessä oli tällainen muutosten vuosi ja tuon organisaatiouudistuksen puitteissa pyrimme myös äh, huolehtimaan äh, äh, tästä juttusumasta, joka meille oli kasaantunut viime, viimeisten vuosien aikana. Toinen pääasia, joka raportissamme tulee tai kertomuksessa tulee esiin, on se, että viime vuosi oli se vuosi, jona Olaf sai ylivoimaisesti eniten äh, käyttöönsä äh, tietoa, joka on tutkinnallisesti kiinnostavaa, joko ilmoituksia tai kertomuksia, joita saimme julkisilta viranomaisilta, jäsenvaltioiden viranomaisilta, mutta myös ihan yksityishenkilöiltä. Ja tämä osoittaa, että Olafia kyllä tarvitaan tai ainakin halutaan, kaivataan niin julkisen kuin yksityistenkin taholta. Ja näin ollen tietenkin meillä on enemmän vastuuta ja enemmän työtä. Ja tietenkin sitten tehokkuutemme on lisääntynyt. Olemme saaneet käsiteltyä huomattavasti enemmän tietoa kuin aiemmin. Olemme käsitelleet tosiaan koko joukon tapauksia, juttuja. Ja tuota juttusumaa saimme kyllä purettua erinomaisella tavalla ja nopeutettua ylipäätään juttujen käsittelyä. Tässä näette yhteenvedon, numeropohjaisen yhteenvedon toimistamme verrattuna vuoteen 2011. Pyramidin alaosassa näette tuon meille tulleen tiedonmäärän. 2012 oli ennätysvuosi. Aiemman elämänsä aikana Olaf ei ole saanut näin paljon eri juttuja 12, 1264, lähes 20 prosenttia enemmän kuin aiempana vuonna 2011. Eli avasimme 20 prosenttia enemmän juttuja kuin aiemmin. Ja sitten näette, että vuonna 2012 päätimme 465 tutkimusta tai koordinoitua juttua, eli eh, yli tuplasti sen, mitä aiemmin edellisenä vuonna. Ja voitte myös nähdä, että saavutimme lähes kahden sadan äh, päätökseen saatetun jutun äh, kautta annettavat suositukset, joita sitten jäsenvaltioille toimitetaan. No niin, katsotaanpa. Sitten haluan vielä korostaa sitä, mitä sanoin Olafin tehokkuudesta. Olemme onnistuneet lyhentämään niin tuon valintavaiheen pituutta, eli se vaihe, jolloin me saamme tietoa ja olla päättää joko avata tutkimuksen tai sitten olla avaamatta tutkimusta. Ja tämä on tietenkin äärimmäisen tärkeä vaihe ja sen täytyy olla lyhyt, mahdollisimman lyhyt, koska vastapuoli, eli julkinen viranomainen jäsenvaltiossa tai EU-toimielin, sen täytyy mahdollisimman pian ja lyhyessä ajassa saada eh, tietoonsa, aikooko Olaf ottaa jutun tutkijakseen, avaako Olaf eh, tutkimuksen, käynnistääkö tutkimuksen vai eikö. Ja kun me tosiaan ensimmäinen helmikuuta viime vuonna otimme käyttöön, eh, perustimme yksikön, joka todella päättää tästä juttujen avaamisesta tai käsitteille ottamisesta, niin näette, että olemme dramaattisesti onnistuneet tätä vaihetta lyhentämään yli puolesta vuodesta 1,4 kuukauteen. Ja myös tämän vuoden aikana olemme onnistuneet pitämään tämän käsitteen käsittelyyn ottamisajan hyvin lyhyenä. Eli se, ne viranomaiset, jotka meihin ottavat yhteyttä, saavat hyvin ö, lyhyessä ajassa meiltä sitten vastauksen siitä, avaammeko tutkinnan, käynnistämmekö tutkinnan vai emme. Ja tätä arvostavat kyllä kovasti nuo meidän vastapuolemme tai kumppanimme. Ja sitten tässä kuvassa, seuraavassa kuvassa näette, että olemme onnistuneet kääntämään suuntauksen, joka oli suuntaus joka väärään suuntaan, että mm, tutkinnan kesto yleensä piteni pitenemistään. Ja siitä huolimatta, että tutkintojen määrä on lisääntynyt jatkuvasti, olemme onnistuneet aika huomattavastikin lyhentämään näiden tutkimustemme käsittelemiemme juttuja juttujen käsittelyaikaa. Ja voin kyllä jo tässä vaiheessa todeta teille, että tämä laskeva suuntaus on jatkunut myös tänä vuonna 2013. Eli se on nyt ihan vahvistettu. Ja tässä nyt hiukan käsitystä käynnissä olevista tutkimuksista vuodelta 2012, itse asiassa 31.12.2012 tilanne jutuista, joita meillä oli käynnissä. Eli tästä voitte nähdä, mitä Olaf tekee. Niin kuin näette, niin suurin mm, määrä tutkimuksia liittyy rakennerahastoihin sekä maatalousrahastoihin. Samoin sitten äh, ulkoisen avun piirissä näitä juttuja oli aikamoinen määrä ja aika merkittävä määrä 90 tapausta oli kesken, tapausta, jotka liittyivät sisäisiin tutkimuksiin, eli Euroopan unionin toimielinten henkilöstöön liittyviä tutkimuksia. Nyt voisin näyttää teille hiukan tietoa siitä, mikä itse asiassa on uutta nyt vuosikertomuksessamme ja mielellämme tätä tietoa jatkossakin vuosikertomuksessamme annamme ja tähän keskitymme, nimittäin juuri e, meille tuleva tieto. Niin kuin sanoin, meille tulee tietoja, juttuja, tapauksia enenevässä määrin. Vuosi 2012 oli e, ylivoimaisesti ylivoimainen ennätysvuosi. Ja nyt olemme analysoineet sitten e, ja tässä se tiivistetysti tämä on analyysi näiden tietojen lähteistä. Ja niin kuin voitte nähdä, niin tuo keltainen viiva vuosien mittaan yksityisistä lähteistä tulevien juttujen määrä on lisääntynyt aika dramaattisestikin, 890 tapausta. Tosiaan vuonna 2012 yksityisistä lähteistä. Tässä kyse on ilmiantajista tai myös nimettömistä lähteistä. Ja kaikkein tärkein on kuitenkin tuo sininen viiva. Voitte nähdä, että viime vuonna onnistuimme kääntämään vähän hälyttävän suuntauksen, joka oli se, että vuosien mittaan se tiedon määrä, jota tuli julkista julkisilta viranomaisilta, jäsenvaltioista, oikeuslaitoksilta, poliisilta, tilintarkastusviranomaisilta, niin näiden juttujen määrä oli vähentynyt. Ja nyt sitten ensimmäistä kertaa moneen vuoteen on aika merkittäväkin lisäys julkisten viranomaisten taholta tulleen tiedon määrässä. Ja tämä osoittaa, tämä luku kyllä osoittaa, että yhteistyöhalukkuutta on jäsenvaltioiden julkisten viranomaisten taholla olemassa. He haluavat tutkia tämän tyyppisiä rikoksia ja petoksia, jotka, jotka liittyvät eu taloudelliseen etuun. Ja jos ja kun pyytävät Olafia sitten tutkimaan, niin tämä tietenkin osoittaa, että, Olaf, että Olafista tiedetään ja Olafi luotetaan. Oikealla puolella olevassa kuvassa näette tuon sinisen pylvään, joka on jaettu jäsenvaltioiden viranomaisiin sekä sitten EU-toimielimiin äh, virastoihin ja tahoihin. Ja te näette, että äh, tässä Mm, tietoa tulee siis todella molemmilta. Sitten ihan ensimmäistä kertaa vuosikertomuksessamme, ja tässä näette nyt hiukan yksityiskohtaisemmin sen, mitä tietoa meille tulee eri jäsenvaltioista, jäsenvaltiokohtaisesti. Ja tässä tietenkin on mm, mahdotonta eh, ottaa mukaan näitä nimettömiä lähteitä, koska eh, niiden nimettömyys vaarantuisi, jos kerrottaisiin, mistä jäsenvaltiosta ne ovat. Samoin ilmiantajat eivät ole mukana tässä taulukossa. Kuitenkin on aika kiinnostavaa nähdä, että kaksi maata, nimittäin eh, Saksa ja Italia, niistä tulee lähes puolet julkisviranomaisilta saamistamme tiedoista ja tapauksista. Ja mitä enemmän nämä jäsenvaltioiden viranomaiset ovat meihin yhteydessä, sitä halukkaampia ne ovat puuttumaan petoksiin. Joten Saksan ja Italian viranomaiset, erityisesti Saksan viranomaiset, tekevät kyllä hyvin johdonmukaisesti yhteistyötä Olafin kanssa. Tämä yhteistyö on hyvin merkittävää petosten torjunnassa. Ja on kiinnostavaa sitten verrata tätä myös siihen, kuinka, kuinka paljon nämä, näitä tietoja meille tulee yhtäältä julkisilta viranomaisilta ja toisaalta sitten kuinka paljon yksityiseltä sektorilta. Ja te voitte itse sitten tietenkin tulkita näitä tietoja haluamalla tavalla, mutta hyvin kiinnostavaa tämä on. Jos jäsenvaltiosta ei tule mitään yhteydenottoja viranomaisilta, mutta ottaa yksityishenkilöiltä, yrityksiltä ja kansalaisyhteiskunnalta tulee monia kanteita mahdollisista väärinkäytöksistä ja petoksista, niin tämä osoittaa, että ongelmia voi olla. Ja tämä on kyllä hyvin kiinnostavaa tietenkin teille. Ja tämä on tietenkin Tämä on tietenkin kiinnostavaa meille kaikille. Meidän täytyy vahvistaa tätä yhteistyötä entisestään. Tämä on kyllä aika hyödyllistä meille ja tässä nyt toivon, että myös teille. kun ajatellaan näitä tavallisia taulukoita, että paljonko tutkimuksia on jäsenvaltioissa, ensinnäkin meidän on hyvin vaikea jakaa näitä tutkimuksia jäsenvaltioiden välillä. Jotkut Olafin tutkimuksista toki liittyvät vain yhteen jäsenvaltioon, mutta jotkut niistä on hyvin vaikea paikallista vain yhteen jäsenvaltioon. Usein nämä petostapaukset liittyvät samanaikaisesti monen jäsenvaltioon. Ja kun kyse on eurooppalaisista tutkimuksista, niitä on hyvin vaikea näin paikantaa. Onhan meillä ollut tässä itse asiassa hiukan tulkinta väärinkäsityksiäkin. Esimerkiksi Belgia on ollut kaikkein tutkituin jäsenvaltio, ja tämä on johtunut siitä, että EU-toimielinten äh, virkamiehistöön liittyvät tutkimukset äh, äh, tilastoitiin belgialaisina tutkimuksina, vaikka eivät tietenkään liittyneet Belgiaan millään tavalla. Eli tiettyä tällaista tulkintavääristymää on voinut syntyä. Mutta tämä tieto, jota tässä nyt on tämä uusi tieto tässä taulukossa edessänne, on kyllä ö, hyvin tärkeä paitsi Olafille toivoakseni myös teille ja jäsenvaltioille, jotka kanssamme tekevät yhteistyötä. Minä tässä jo ihan kohta lopettelenkin puheenjohtaja tämän puheenvuoroni meidän vuosikertomukseemme liittyen. Voin vakuuttaa teille, että viimeisen vuoden aikana olemme onnistuneet todella ottamaan käyttöön aivan uuden sisäisen järjestelmän Olafissa – ja ottaneet jo huomioon ennakoiden tulevan asetuksen. Ja olemme onnistuneet kyllä siivoamaan pöytälaatikkomme, eli tosiaan tuo juttu suma, joka meille oli syntynyt, on nyt purettu. Ja Olafin henkilöstö on kyllä erittäin sitoutunut tähän meidän tekemämme työhön koko henkilökunta on äh, paitsi tutkijat, myös muu henkilökunta. Ne ovat todella sitoutuneet äh, myös tämän uuden työtaakan alla, nyt kun juttuja on tullut äh, valtavasti aiempaa enemmän mm, käsittelyymme, niin kaikki olemme hyvin sitoutuneet näiden käsittelyyn nopeasti ja tehokkaasti. Ja tosiaan tämä sama suuntaus näkyy sitten myös vuoden 2013 vuosikertomuksissa. Kiitoksia. No niin, kiitoksia. Ja nyt voimme sitten käynnistää eh, keskustelun ensimmäisenä Rova Kresle, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ikävä kyllä esityksestä meni minulta sivusuun, mutta minua tarvittiin toisessa valiokunnassa. Haluaisin sanoa, että vuoden 2012 luvuista ei nyt ole mitään selvittäjä. vuonna 2012 se oli epätavallinen vuosi, koska siellä on talouden tilastollisia erityisvaikutuksia. Yhdessä päivässä saatiin yli 400 tapausta päätökseen, ja tällaiset tilastolliset vaikutukset pitää laskea esiin. 23 tapausta oli, ja 221 saatiin päätökseen, ja on tärkeää tietää, kuinka monet niistä tulevat esiin myöskin muissa luvuissa. Ja sitten kysymys, miksi nämä kaikki saatiin päätöksen samana päivänä ja, tai avattiin samana päivänä? Mehän kumpikin tiedämme, että kun käynnistetään jokin menettely, sillä täytyy olla oikeudellinen perusta, ja nämä perustelut tämänlaisen suuren lukeman osalta, niin se on kyllä minun mielessäni aika iso kysymysmerkki. Ja sitten vuosimittaan tärkeää on ollut tehokkuus ja hyödyllisyys, jota Olafilla on ollut, ja sitä pitää tarkastella. Eli mitkä tapaukset saatiin päätökseen, ja niitä on sitten seurattu. Olafhan on tehnyt suosituksia. Ne voivat olla kurinpidollisia tai hallinnollisia tai rangaistusmenettelyitä. Ja jos katsotaan nyt näitä seurantakysymyksiä ja konkreettisia tuloksia, niin vuonna 2012 on yhtä paljon tapauksia kuin aina aikaisempinakin vuosina, jopa hiukan vähemmän. 2012 oli 100 tapausta, joita seurattiin. Eli kun katsotaan näitä ilmoituksia, niin kaikki nämä ilmoitukset eivät näy tilastoista, jos ei katso oikeita lukuja, eikä pelkästään näitä absoluuttisia lukuja. Eli nämä absoluuttiset luvut ovat erityisvaikutuksia, ja täytyy vielä sanoa, että Mielestäni ei ollut niin hyvä, että tätä nomenklatuuria on muutettu, eli nämä eri vuodet eivät ole ker- vertailtavissa keskenään. Eli komission pitäisi katsoa, että parlamentti ei saa panna sellaiseen tilanteeseen, että se ei pysty ottamaan kantaa tällaiseen asiantilaan, ja juuri näin on nyt tässä käynyt. Ja vielä sanoisin, olen yrittänyt nyt katsoa näitä tilastotietoja, ja jos nyt katsotaan että haastattelujen määrä, se on mielestäni erittäin huomattava. Eli kuinka paljon haastatteluja on tehty ja kuinka paljon tarkistuksia paikan päällä on tehty, kuinka paljon tietokoneanalyysiä on tehty. Eli yhdessä 20 tapauksesta on tehty kyse asianomaisten kanssa haastattelu, eli 19 tapauksessa 20 näitä asianomaisia ei kuultu. Ja sitten todistajia on kuultu joissain tapauksissa ja olen yrittänyt käsitellä tätä Dalin tapausta. Kun katsotaan Olafin toimintaa tässä tapauksessa, niin 7,5 prosenttia haastatteluista, 9 prosenttia tutkimuksista EU-tasolla, EU-rakennuksissa tai toimistojen osalta lähes 10 prosenttia Dallin ja 5 prosenttia haastatteluista liittyy tähän Dallin tapaukseen. Eli nämä täytyy laskea ja tästä jää muille tapauksille aika vähän enää jäljelle. Ja kun katsotaan EUn talousetuja, niin mitä sitten kaikki tapaukset, jotka kätkeytyvät näiden lukujen taakse ja olen tästä aika huolissani. Ja haluaisin vielä kysyä, mitä tapahtuu kaikille näille tapauksille. Ja sitten mielestäni olisi tärkeää, että katson tätä yksikköä 01 ja kuinka menestyksekkäästi tämä yksikkö on toiminut ja haluaisin tietää, olisiko siitä jotain lukuja saatavilla. Kiitos. Kiitos oikein paljon näistä kysymyksistä. Seuraavaksi herra Söndergaard. Uh, uh, Kiitos. Kiitos kertomuksesta. Voin hyvin tällä, että lisätiedot siitä erosta, joka siitä erosta, joka on jäsenvaltioiden julkista lähteestä tullut ja sitten yksityisistä lähteistä. Jos näitä tilastotoja katsoo. Pitäisikö tässä puhua englantia? Ei ole tulkkausta. Onko homma klaari? Sehr gut. Minä aloitan uudestaan. Kiitos esityksestä ja tiedosta. Voisin ajatella, että voisin mennä vähän syvemmälle siihen eroon, joka vallitsee sen informaation välillä, joka tulee yksityistä lähteestä ja sen, joka tulee julkisesta lähteestä jäsenvaltiolta siis. Jos kaikki muu on ennalla, niin se tämähän on sokeraavaa tietoa, tieto, erittäin sokeraavaa. Jossakin maissa ei valtiolta tule mitään julkista lähteestä mitään. Ja sitten runsaasti yksityiseltä sektorilta Ketris Paribos tämä on erittäin sokeraavaa. Kysymys on, ovatko nämä muut tekijät ennallaan? Päteekö Keteris Paribus hallitus? Vai onko tässä jotain tekijöitä, joiden vuoksi on luonnollista, että yksityiseltä sektorilta tulee enemmän kuin julkiselta sektorilta? Onko olemassa jotain erityisoloja, joka painottaa yksityistä sektoria julkisen sijasta tiedonlähteenä. Onkarissa on yksi julkiselta sektorilta 17 yksityiseltä. Vähän on silmiinpistävä ero. Ovatko kaikki muut tekijät yhtäläiset? Vai onko tässä eroja? Thank you very much, because I see nobody willing to speak. Kiitoksia. Nyt ei näytä olevan muita puheenvuoropyyntöjä, joten nyt puheenvuoron saa esittelijä Meine Saila Sender. Ines, ole hyvä. Gracias, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Kesslerille näistä tiedoista ja ponnisteluista, joita on tehty liittyen näihin pyyntöihin, joita tästä valiokunnasta on tehty, liittyen siihen, että meidän pitää parantaa Olafin toimintaa kaikissa asioissa ja erityisesti siinä, joka liittyy näihin tietoihin ja tutkijoiden oikeuksiin ja niin edelleen. Kiitokset tästä uudesta toimintatavasta, koska nyt saimme vähän uusia ajatuksia. Ja haluaisin tosiaan kiittää tästä ponnistelusta, jolla yritätte auttaa meitä kiinnostumaan uusista alueista sen suhteen, miten Olaf toimii. Haluaisin kysyä, Tehän puhuitte hyvin lyhyesti siitä, että 2011 ja vuonna 2012, siis sehän oli vuosi, jolloin uudelleen järjestettiin toimintaa, se oli siirtymävuosi, mutta myöskin puhuttiin tästä pöydän putsaamisesta. Eli haluaisin nyt vähän paremmin tietää, miten tämä pyramidi toimii. Tässä on myönteinen puoli, eli nyt on enemmän tietoja saatavilla – Sehän on tietysti asia, joka osoittaa, että Olaf, Olaf on paremmin tunnettu ja se on väline, jota voidaan todella soveltaa. Ja yksi kysymys. Tässä pyramidissa, niin kuin te sen esittelitte, eli kun on avoimia tapauksia ja käynnissä olevia tapauksia 2011, siis jos nyt oikein käsitän, minä nyt ole mikään matemaatikko. Eli tässä nyt on lähes 700 tapausta. Ja 2012 on sitten tuplasti avoimia tapauksia, jotka ovat vireillä. Eli voisitko kertoa hiukan, mitä tämä tarkoittaa? Koska tässähän on 200 tapausta enemmän. Ja sitten mitä tulee näihin avoimiin tapauksiin ja hylättyihin tapauksiin, niin se lukema on vähentynyt, mutta tämä siistiminen liittyy tähän valikointimenetelmään. Eli täytyy tehdä päätöksiä siitä, miten valitaan näitä tapauksia. Ja näiden tietojen pohjalta niin se on toiminut aika hyvin, koska tämä valinta, nämä valinta-ajat ovat lyhentyneet, kun tehdään päätös siitä, avataanko tutkimus vai ei. Mutta meidän täytyy nyt katsoa, minkälaista työtä on tehty ja kuinka paljon, ja se on pysynyt samalla tasolla, ja kysyisin näistä kahdesta alasta ja avoimista tapauksista, ja kun katsotaan näitä suuria eroja, eli millaisia aikavälejä sitten on aloittamisen ja päättämisen välillä. Ja sitten, kun ajatellaan henkilöstöä, niin sielläkin on tehty ponnisteluita, Eli on otettu henkilöstöä, joka keskittyy lähinnä näihin tutkimuksiin, tai hän parlamentti on pyytänyt. Ehkä voisitte selittää hiukan tarkemmin, mitä tarkoittaa tämä apu tutkimuksille, joista oli kyllä puhuttu, mutta se nyt ei minulle, minulle tullut ihan selväksi. Ja sitten, kun täällä on virkamiehen ja määräaikaista henkilöstöä ja ulkoista henkilöstöä, joka toimii he, tutkimuksissa, onko kyse kansallisista asiantuntijoista tai muusta henkilöstöstä, joka toimii näiden tutkimusten parissa. Ja sitten te piditte hyvän esityksen ja tämäkin avaa nyt uusia mahdollisuuksia, kun ajatellaan esityksiä siitä, millaisia kapasiteetteja ja mahdollisuuksia on vahvistaa Olafia, eli nämä maakohtaiset tiedot ja miten niitä on toimitettu. Ehkä voisimme saada näitä tietoja, eli kuinka paljon tutkimuksia on maakohtaisesti, ja sitten nämä muut kysymykset, jotka te mainitsitte, varmaan omassa maassani on aika moni tutkimus käynnissä. Ja sitten alustuksessanne te puhuitte näistä tiedoista, joita tulee. Siinä puhuttiin näistä ilmiantajista ja nimettömistä tiedoista. En nyt oikein ymmärrä tätä, kun on ilmiantajia kansallisia joista kansallisista asioista, niin kuin minäkin olen kuullut, liittyen korruptioon jossain maassa tai niin edelleen, tai sitten nimettömiä tietoja maista. En tiedä, tutkitteko te niitä, mutta jotenkin ne pitäisi nähdä tästä, mutta kyse on tällaisesta kansallisesta puitteesta, ja tämän avulla voisimme paremmin ymmärtää, miten nämä tiedot kulkevat. Ja sitten, kun näin sanoi, puhutaan julkishallinnosta, Meidänhän täytyy onnistua siinä, että julkishallinto luottaa siihen, että Olaf antaa heille apua ja että se on myönteinen väline. Mutta haluaisin kysyä, kun katsotaan tätä työtä näiden maiden osalta, joissa on nolla tietoja tullut julkisesta hallinnosta, niin sehän tarkoittaa, että yhteistyö ei toimi tai että on jotain ongelmia, jonkin tyyppisiä ongelmia. Eli nämä haluaisin tietää, koska näitä tietoja ei tässä ole, en tiedä onko niitä jossain muualla, mutta kuinka paljon tuomioistuimissa sitten on tapauksia ja kuinka paljon on vireillä näitä tapauksia Olafia vastaan tai Olafin henkilöstöä vastaan. Eli meidän täytyy hiukan seurata sitä, kuinka paljon kansalaiset luottavat siihen, että jollain tavalla myöskin Olaf joutuu olemaan vastuussa toimistaan. Kiitos. Kiitokset oikein paljon esittelijälle. Tässä kuultiin nyt kiinnostavia kysymyksiä. Suuret kiitokset komission sen Shemeta ja näkemiin. So, perestroika behind the bar is over. Now, Director General, the floor is yours. Thank you. Thank you very much. No niin, pääjohtaja, nyt voitte vastata. Todella vilpittömät kiitokset, koska kaikki kysymyksenne ja huomionne todella auttavat meitä ymmärtämään paremmin, mitä me odotatte. Ehkä nyt voisin hiukan valaista tätä asiaa. Ne voisi olla hyödyllistä, jos voisin jälleen saada tuonne teidän Äh, ruudullenne yhden kuvan. Mahtaisiko se onnistua? No joka tapauksessa. Minä aloitan nyt vastauksen. Niin, niin tietenkin, pyramidi, juu, se pyramidi siellä, joka on tosiaan äh, yhteenveto näistä numerotiedoista. Äh, voisin nyt vastata Rova Kreslen kysymyksiin. 400 juttua, hän sanoi 400 juttua saatettu päätökseen yhtenä ja samana päivänä, mutta rouva, ne avattiin myös samana päivänä. No aamulla pääjohtajan päätöksestä tämä oli ensimmäinen helmikuuta ja meidän sisäisten sääntöjemme mukaan näin voidaan toimia. Minä voin kertoa, että meidän tilastomme ovat rehellisiä ja läpinäkyvää. Eikä, eivätkä nämä väitteet kyllä ole kauhean reilua, reiluja ajatellen meidän henkilökuntamme, jotka ovat tehneet kovasti työtä. Me emme ole mikään tilastokeskus, mutta todella siis meidän henkilöstömme on rehellistä väkeä, joka on tehnyt kovasti työtä. Sivulla 18 siinä kirjallisessa kertomuksessa toteamme, että 419 juttua avattiin tämän uudelleen, sisäisen uudelleenjärjestelymme tuloksena. Ja tässä, no niin, kiitoksia. Tässä tosiaan selvästi ilmenee, että tämä avattujen juttujen tai koordinointujen juttujen suuri määrä 718 on tulosta tosiaan siitä, että äh, tavallisesti avataan 300 juttua tutkinnalle ja sitten ensimmäinen helmikuuta tuolloin avattiin 400 juttua ja tämä tapahtui juuri samana päivänä tuolloin ensimmäinen helmikuuta, koska se oli meidän äh, uuden äh, organisaatiomuutoksemme ensimmäinen päivä ja siksi juuri tuona samana päivänä nuo 419 juttua avattiin. Ja tämä liittyi siihen suureen työhön, jota tehtiin äh, kaikissa yksiköissämme 2011 vuonna, kun pyrittiin todella siivoamaan kaikki laatikot. Joten äh, Olaf oli äh, mm, hyvin pitkään joutui tekemään työtä tuon juttu suman suhteen. Äh, kyllä meitä ihan perustellusti kritisoitu siitä, että meidän käsittelyaikamme olivat aivan liian pitkiä, mutta samalla meidän tuli välttää se, että syntyisi sitten uusi juttusuma, että jutut jälleen pääsisivät kasantumaan ja siksi meidän täytyy jakaa henkilöstö niihin, jotka käsittelivät vanhoja käynnissä olevia juttuja – ja sitten niihin, jotka eivät, ettei olisi tosiaan päässyt syntymään uutta juttusumaa. Eli nämä 419 juttua, jotka otettiin käsittelyyn ensimmäinen helmikuuta, olivat tapauksia, jotka meidän tutkintayksikkömme arvioi soveliaiksi ihan juttujen avaamiselle, koska siis olimme saaneet sellaista tietoa, joka oli perusteltua. Ei tämä liittynyt tilastoihin mitenkään. cases you are able to close. Ja tosiaan äh, äh, nämä asiat on hoidettu. Lopputuloshan tässä on kaikkein tärkein. Ei tärkeintä ole se, että tässä nyt jotenkin siivotaan tilastoja tai kaunistellaan tilastoja, vaan tärkeintä on se, että nämä asiat saadaan hoidettua. Ja tämä on yksi ainut, ainutkertainen tapaus. Ja voin kertoa, että tänä vuonna 2013 öö, sama suuntaus on jatkunut. Joten meidän tutkimustemme tulokset, mihin Rova Kresle viittasi, seuranta. Niin, tietenkin, kun me löydämme jotain, kun tulee löydöksiä, niin sitten tulee seurantaa, mutta löydös voi olla myös se, että petosta ei ole tapahtunut tai että syytetty on syytön. Eikä tämä meidän mielestämme ole mikään epäonnistuminen. Eikö olisi aika huolestuttavaa, jos nämä tilastoitaisiin jotenkin epäonnistumisina, jos meidän tutkimuksessamme lopputulema on se, että syytetty henkilö oli syytön tai että petosta ei ollut tapahtunut. Joten meille menestyksekäs tutkimus on sellainen tutkimus, jossa onnistutaan, sanotaan tämä nyt yksinkertaisesti, löytämään totuus. Sama selville totuus. Ja luonnollisesti me sitten äh, monitoroimme äh, tuloksia ja sitten äh, on meidän suosituksemme. Meillä voi olla joko hallinnollisia suosituksia tai kurinpidollisia suosituksia. Näitä erilaisia suosituksia oikeusistuimille, tuomioistuimille sitten ryhtyä toimiin. Me emme kutsu tai pyydä keneltäkään yhtään mitään. Me lähetämme tuomion jutuistamme loppu raportin kansalliselle oikeusviranomaiselle, syyttäjävirastolle yleensä, joka sitten arvioi itse, haluaako käynnistää kansallisen tutkimuksen meidän äh, tietojemme pohjalta. Joten viime vuonna, mm, no viime vuonna käsittelimme ennen kaikkea sitä vanhempaa juttusumaa, vanhoja juttuja, jotka olivat vielä avoimia kesken jopa neljä viisi vuotta vanhoja juttuja. Yleensähän nämä vanhat jutut eivät johda kovinkaan kiinnostaviin lopputuloksiin. Ja tästäpä syystä ehkä voi syntyä sellainen vaikutelma, että emme ole hoitaneet seurantaa, mutta voitte kuitenkin nähdä, että tuossa pyramidin huipulla eh, me annoimme useampia suosituksia kuin aiempana vuonna, edellisenä vuonna. Ja eivätkö nämä suositukset nyt nimenomaan ole lopputulos työllemme? Että mm, toteamme siis, että toimiin tulisi ryhtyä joko hallinnollisesti taloudellisesti tai ihan rikosoikeusistuimessa. Ja voin myös todella teille, että tuo vuoden 2012 määrä, suositusmäärä 1999 tulee olemaan huomattavasti korkeampi vuonna 2013, sen tiedämme jo nyt. Voin myös todeta, vaikka tätä ehkä kukaan ei liittää, täällä jäsenistä todennut, niin voin todeta, että me parannamme monitorointia ja tällaista niin kutsuttua raportointimekanismia liittyen niihin päätöksiin, joita hallinnolliset tuomioistuimet tai rikostuomioistuimet tai muut oikeudelliset yksiköt sitten toteuttavat meidän suositustemme perusteella. Me yritämme siis todella saada vielä selville, että onko tämän uuden asetuksen puitteissa, joka ihan muutaman päivän kuluttua itse asiassa astuu voimaan, ja joka antaa Olafille todella mandaatin myös raportoida siitä, että ovatko sitten jäsenvaltioiden viranomaiset toimineet suositustemme mukaisesti. Ja meidän täytyy tästä todella sitten raportoida tälle omalle valvontaelimellemme. Eli eh, meidän suosituksemme, joita tulee jatkuvasti enemmän, eh, huomiotta jättäminen tulee sekin näkymään sitten eh, raportoinnissamme jatkossa. emme voi pakottaa ketään nämä tekemään mitään suositustemme pohjalta, mutta voimme totta kai monitoroida ja seurata, että tehdäänkö jotain vai ei. Ja näin todella meillä on nyt hiukan paremmat mahdollisuudet sitten toimia. Vanhassa asetuksessa meillä ei ollut minkäännäköisiä mahdollisuuksia edes monitoroida toimiemme tai suositustemme seurantaa ja täytäntöönpanoa. Joten ensi vuoden äh, vuosikertomu- tai tämän vuoden vuosikertomuksessa, seuraavassa vuosikertomuksessa saatte myös tietoa äh, suositustemme täytäntöönpanosta. Ja tämä tullaan sitten jakamaan äh, myös vuositasolla. Ja tämä tulee varmasti olemaan kiinnostavaa tietoa teille tämäkin. Ja nämä haastattelut, mainitsitte Dalin tapauksen, se oli yksi sadoista Olafin viime vuonna käsittelemistä tapauksista. Minä en oikein ymmärtänyt, mitä te sanoitte. Minä en oikein ymmärtänyt, että mitä te tarkoititte, Rova Kresleen. Te valititte, että me ha- haastattelimme henkilöitä, jotka olivat sekaantuneet tällin tapaukseen. No me teimme parhaamme, jotta nämä henkilöt ö, tulivat kuulluksi, jotta he saivat ilmaistua kantansa. Ehkä sitten äh, teimme mielestäni liikaa, mutta me teimme parhaamme, jotta saatoimme suojella kaikkien äh, osapuolten äh, perusoikeuksia. Ehkä olette sitä mieltä, että teimme jossain liikaa mm, ja joissain taas tapauksessa liian vähän, mutta se kyllä riippuu. Se on aika tapauskohtaista. Tehän tiedätte, että meillä ei ole minkäännäköistä velvoitetta tehdä näin. Tämä velvoite tulee vasta uudessa asetuksessa, joka astuu voimaan ensimmäinen lokakuuta tänä vuonna. Mutta aina tarjoamme kyseisille kohteille, henkilöille mahdollisuuden kertoa oma puolensa tarinasta tai oma kantansa, jotta he voivat näin puolustautua. Jo, ja näin voi, heitä voidaan kuulla joko haastattelemalla niin kuin tapahtui Dalin tapauksessa. Tai tämä voi myös tapahtua kirjallisesti niin, että me lähetämme henkilölle kirjallisen tapauskuvauksen ja pyydämme heiltä kirjallista kommenttia, jossa he tekevät oman kantansa selväksi. Tämä ei löydy tilastoista, mutta näinkin me toimimme. Ehkäpä voimme sitten ensi vuoden vuosikertomukseen laittaa tilaston siitä, että montako kertaa henkilöille kirjallisesti ilmoitimme heitä koskevista tutkimuksista ja montako kertaa nämä henkilöt sitten meille kirjallisesti vastasivat. We have done even more than it was in the regulation in order to... Ja todella tämä uusi asetus mm, tuo meille mahdollisuuden paitsi Dalin tapauksessa myös muissa tapauksissa äh, kuulla syytettyjä tai näitä tapauksissa esiin tulevia henkilöitä ihan heidänkin oikeusturvansa vuoksi, niin että he voivat puolustautua. Ja kyllä minä ainakin rehellisesti katson, että näiden kyseisten henkilöiden kanta aina auttaa tutkijoita saamaan tosiasioista paremman ja laajemman kuvan. Ja te haluatte sitten vielä numeroita menestyksestä. Annanpa teille yhden numeron. Taitaa se kyllä sieltä kirjallisestakin vuosikertomuksesta löytyä. ne totta kai löytyy. Keskimääräinen äh, aika, äh, jonka Olaf äh, tarvitsee päättääkseen tutkimuksen avaamisesta tai avaamatta jättämisestä. Tämä on todella romahtanut tämä tarvitsemamme aika aiemmasta seitsemästä kuukaudesta 1,4 kuukauteen. Ja tänä vuonna tämä 1,4 kuukautta on äh, noussut 1,6 äh, kuukauteen, mutta joka tapauksessa tavoitteemme on pitää tämä alle kahdessa kuukaudessa. Ja olen varma kyllä siitä, että näin teemmekin. Meillä on nimittäin todella nyt siis äh, oma erityinen yksikkönsä, joka käsittelee näitä tapauksia valintavaiheessa siinä vaiheessa, kun päätetään, onko syytä käynnistää tutkimus. Ja näin voimme todella mahdollisimman nopeasti ottaa sitten äh, yhteyttä äh, tiedon äh, antajataholle siitä, että onko syytä käynnistää tutkimus vai ei. Ja näin voimme myös, myös keventää taakkaa, tutkijoidemme taakkaa. Heidän ei tarvitse huolehtia myös tästä valintavaiheesta tutkimusten lisäksi. Eli heillä meni kovasti aikaa kaiken sisään tulevan tiedon arvioimiseksi, ja kun kerran näette, että täällä on yli 1200 vuoden mittaan tullut näitä yhteydenottoja, niin tähän näette, että Tämä tarkoittaa sitä, että niitä tulee lähes kymmenen päivittäin, joten miten ihmeessä tutkija ehtii tutkimaan nopeasti, jos hänen täytyy tämän lisäksi sitten vielä kymmenen tutkimuspyyntöä päivässä käsitellä. Söndergaard, julkiset versus yksityiset lähteet. Vastaan tässä myös Rova Ajalalle samalla. Nämä numerot ovat hyvin kiinnostavia. Valitettavasti meillä ei ole samoja numeroita aiemmilta vuosilta, mutta nyt jatkossa vertailukelpoisuuden nimissä nämä numerotiedot tulevat olemaan käytettävissä ja nämä ovat tietenkin kiinnostavia tietoja meillekin. Ja meitäkin on yllättänyt tässä kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että tunteeko yksityinen sektori Olafin vai ei. Yllättävää kyllä, ja tietyissä jäsenvaltioissa, esimerkiksi Bulgariassa, Olaf on erittäin laajalti tunnettu. Tiedotusvälineet tuntevat Olafin, älkää kysykää miksi, mutta tuntevat kuitenkin. Ja tämä osoittaa, että kun meidät tunnetaan, meistä tiedetään, niin yhteydenottojakin tulee enemmän. Ihmiset kirjoittavat meille, ottavat meihin yhteyttä. Tietyissä jäsenvaltioissa taas, jos kysytte omassa kotimassa, mikä Olaf on, niin kukaan ei ole Olafista koskaan kuullutkaan. Ehkä ei Italiassakaan. Joten tämä riippuu monista tekijöistä, mm, tiedotusvälineistä ja myös Olafin äh, julkisesta kuvasta. Siitä, minkälaisia tutkimuksia toteutetaan, minkälaisia ei. Ja mitä sitten äh, julkisiin viranomaisiin tulee, niin olen äh, havainnut, että kun näitä äh, juttuja tulee joistain maista paljon ja toisista ei juurikaan, niin Tämä kyllä usein perustuu tällaiseen kokemukseen hyvästä yhteistyöstä. Eli kun tämä yhteistyö lähtee sujumaan jonkun jäsenvaltion kanssa, niin sitten yleensä juttuja tulee enemmänkin. Eli jos kansalliset viranomaiset, kuten vaikkapa syyttäjäviranomaiset tai poliisi, eivät oikein tiedä Olafista, eivätkä ole koskaan tehneet yhteistyötä Olafin kanssa, niin sitten kynnys ottaa Olafin yhteyttä on hyvin paljon korkeampi kuin, että jos on jo hyvää kokemusta yhteistyöstä. En minä tästä jäsenvaltioita syyttele Ähm, ne ovat varmasti monet itsekin onnistuneet hyvin käsittelemään näitä EUn taloudellisen etun ja sen suojaamiseen liittyviä tapauksia kansallisten viranomaisten toimesta. Eli ovat äh, huolehtineet asioista ilman Olafin apua tai tukea. Eli emme me tässä mitenkään nyt äh, vetoa eri tahoihin oman työtaakkamme lisäämiseksi. Mutta kyllä tässä tosiaan äh, on hiukan eroja, jos tämä liittyy teidän kysymykseenne, niin herra Söndergaard, kyllä tässä on suuria eroja yksityisistä ja julkisista lähteistä tulevien tietojen välillä. Yleisesti ottaen voidaan keskimääräisesti sanoa, että tieto, jota tulee julkisista lähteistä, on aika paljon arvokkaampaa. Ja siinä on enemmän substanssia sisältöä kerta kaikkiaan. Yksityisten lähteiden tiedot eivät aina ole kyllä tutkimuksen käynnistämisen arvoisia. Syytökset ovat perusteettomia tai joissain tapauksissa kyse on vain tällaista pahan tahtoisuudesta, eikä niinkään perustellusta Ja Rova Ajala, jos oikein teitä ymmärsin, äh, kysyitte, että kuka näitä Olafin tutkimuksia tekee, kuka henkilöstä? Yes, of course, we have this. Niin, meillä on tietenkin siis virkamiehiä, äh, pysyviä työntekijöitä. He kuuluvat komission alaisuuteen. Sitten meillä on väliaikaisia komission virkamiehiä, jotka toimivat Olafissa. Heitä on kahta lajia on väliaikaisia virkamiehiä ja sitten on väliaikaisia virkamiehiä pysyvässä työsuhteessa. Mutta nämä nyt ovat tällaisia aiempia päätöksiä. Mutta tosiaan he ovat siis kuitenkin täysiltä oikeuksiltaan komission Olafin virkamiehiä. Ja sitten meillä on myös lähetettyjä kansallisia asiantuntijoita. Ei monia, mutta jokunen kuitenkin. Ja joitain ähm, heistä käytämme myös tutkimustyössä. Täytyy todeta, että kun ajatellaan joitain ammatteja, kuten vaikkapa syyttäjiä, niin meidän voi olla vaikea saada heitä virkamieskuntaan, kun meillä ei moniin vuosiin ole ollut virkakilpailua esimerkiksi syyttäjäviranomaisille. Ei heitä saa kuulkaa komission yleisestä AD5-virkakilpailusta, eh, joihin osallistuu tuhansia ja taas tuhansia eh, juristeja. Eli jos haluaa tällaisia kokeneita henkilöitä esimerkiksi kansallisista poliisiviranomaisista, niin ei heitä löydy näistä komission virkamiehistä ja näiltä listoilta joten on heitä jokunen. Mutta näin se on. But I don't know where you see external. Uh, we call them uh, second national experts. Uh, uh, well, probably in the report. Nyt valitettavasti tämä keskustelu ei kuulu tänne tulkikoppeihin. So external, but not in the investigation. Niin, kyllä meillä siis ulkopuolisiakin on, mutta ei tutkimuksissa heitä kutsutaan, äh, he ovat tällaisia sopimustyöntekijöitä, äh, työntekijöitä esimerkiksi IT-järjestelmistä huolehtivat äh, ulko, ulkoistetut firmat ja heidän henkilöstönsä, mutta turvallisuussyistä nämä henkilöt, jotka eivät ole Olafin palkkalistoilla, eivät sitten kuulu myöskään näihin meidän tutkimus työntekijöihimme. Toivottavasti vastasin ehkäpä valiokunta jonain päivänä, milloin teille vain sopii. Voisi tulla vierailulle Olafiin puoli päivää, niin voisitte tavata Olafin johtoa, henkilökuntaa niin, että näkisitte, että minkälaista se meidän päivittäinen työmme siellä paikan päällä on. Eli kohteliaimmin teidät kutsun. Ehkäpä puheenjohtaja ja sihteeristä voisivat tällaista harkita. Kiitos. Niin, täytyypä katsoa sitten, että otetaanko menopaluu vai ainoastaan menolippu. Täällä on lisäkysymyksiä. Öö, Rova Kresle, Meillä on seitsemän minuuttia ja sitten pitää kyllä siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Olen pahoillani pääjohtaja. Minä käsittelin näitä väitöksiä, niin että 2012 olisi parempia tuloksia ja tehokkuutta Olafissa ja yritin nyt analysoida näitä lukuja. Ja asia päinvastoin. Kun katsotaan vuoden 2012 lukuja, niin ne ovat vaikuttuneet näistä teidän päätöksistä. Eli yli 400 tapausta on avattu ja yli 200 saatiin päätökseen samana vuonna. Nämä tilastovaikutukset ovat hyvin tärkeitä, koska ilman tällaisia erityisvaikutuksia luvut olisivat täysin erilaisia. Mehän tiedämme kumpikin sen aivan hyvin. Sitten tämä Unit 01. No, tähän lisä, täytyy lisätä vielä se, että tähän tulee lisälukuja, jotka liittyvät näihin tuleviin tietoihin. Te sanoitte, että kesto arvioinnista on lyhentynyt. Jos on 400 tapausta ja sitten jos on lyhyessä ajassa ne on saatu hoidettua, niin tässä on tilastollinen vaikutus ja sitten nämä tulotiedot eivät oikeastaan kerro siitä, mitä oikeasti tehdään. Ja sitten, onko yksikössä tehty kaikki oikein? Olen kuullut, että on tutkimus siitä, miten tämä yksikkö toimii esimerkiksi kysymyksissä komission toimittamissa tapauksissa ja näissä komission toimittamissa tapauksissa oli 50 prosentin virheosuus. Siis 50 prosenttia. Siis sehän on dramaattinen luku, kun ajatellaan EUn rahoitusetuja. Eli sanoisin, että miten näitä talousetuja on todellakin suojattu näin huonosti. Eli olen tästä erittäin huolissani. Tämä virhelukema on niin korkea, että sille pitää tehdä jotain. En nyt halua, että ymmärtää on väärin. Olen yrittänyt nyt katsoa näitä Dalin tapauksen lukuja ja sitten katsoa, kuinka innokkaasti Olaf on toiminut tässä ja sitten verrata sitä muihin tapauksiin. Ja mielestäni on aika absurdia, että yksi 20 tapauksesta on sellainen, että sen kohdalla ei tehdä mitään haastatteluita. Ja me kumpikin tiedämme, että nämä ovat vuosia kestäviä tapauksia – ja sitten odotetaan kuitenkin kiireellisesti, että Olaf ottaa nämä tapauksen käsittelyyn, jotta asiassa päästään eteenpäin. Ja me tiedämme kaikki, ja meillähän on ensi viikolla kuuleminen, ja sillä äh, ensi torstaina liittyen siihen, miten nämä asianomaiset käsittelevät näitä asioita. Nämä ovat inhimillisiä katastrofeja, joita näihin tapauksiin liittyy. Ja vielä haluaisin kysyä, ja tämä liittyy tähän 2012 vuoteen. 2011 me äänestimme mietinnöstä ja jos saamme tähän raporttiin vastauksen, eli oikeusperusta, niin se olisi hyvä. Kiitos. Thank you very much. In... Kiitokset. Sitten eh, Ines Ajala-Sender. Muy rápido porque... Kiitoksia. Ja nopeasti haluaisin myös kysyä, voisinko antaa lukuja tapauksista, jotka on avattu Olafia vastaan tai Olafin henkilöstöä vastaan näiden tutkittujen henkilöiden taholta tai eri tahoista organismeista. Eli olisiko näistä jotain lukuja, eli kuinka paljon näitä asioita on mietty tuomioistuimeen. Suuret kiitokset. Pääjohtaja, viisi minuuttia. More than enough. I... Selvä. Vastaan tämän viimeiseen kysymykseen nyt. Käynnissä olevat tutkimukset Me emme jaa niitä instituutioittain tai virastoittain. Me olemme tehneet tämmöisen jaon, niin kuin EU jossa on EU-instituutiot ja muut kysymykset. Jos mä annan lukuja yksittäisistä instituutioista, komissio 15, 10 komissiosta 15 parlamentista esimerkiksi. Meillä on pieni instituutio tässä sitten Europol, Eurojust. Euroopan investointipankki ja koko joukko virastoja, jossa meidän tehtävä ja meillä on tehtävä ja valta tutkia. Me joskus teemme, se on meidän tehtävä. Kun nämä ovat pieniä lukuja, me paljastaisimme Varna on Täällä kritiikkiä ei ainoastaan parlamentilta Sitä, että olemme paljastaneet, että on käynnissä tutkimus liittyen johonkin virastoon tai instituution henkilöstöä kohtaan. Siksi emme anna tätä tietoa. No, no no, no me... En nyt varmaan selittänyt itseäni hyvin. Siis kysyin tapaukset, joissa Olafia on pyydetty tuomioistuimissa, niin siis Tämä on mielenkiintoinen tieto, eikä pyytänyt muita tilastotietoja, mutta kysyin siis tapaukset, joissa ja Olaf on mennyt tuomioistuimeen, ihmisoikeustuomioistuimeen tai kansallisen tuomioistuimeen, siis onko näistä mitään tietoja, koska näistä papereista näitä tietoja ei löydy. Nyt ymmärrän, anteeksi väärikästys. Milloin ei ole lukuja, mutta 2012 Me olemme Luxemburgissa tuomioistuimessa kirjallisessa menettelyssä. Tuomioistuin reagoi viikossa tai parissa kuukaudessa liittyen sellaan käynnissä olevan tutkimukseen. Se liittyy yhden instituutin henkilöstöön. Se on ollut lehdistössä. Tuomioistuimen päätökset eivät ole salaisia. Se oli Euroopan henkilössä sitä liittyvä tutkimus. Kolme tai neljä henkilöä nostivat jutun Olafia vastaan tuomioistumessa. mistä on todennut, että Olafin tutkimus oli ihan oikeutettu. Ja ne henkilöt, jotka jutun nostivat, toimittiin maksamaan nuo oikeudenkäyntikulut. Tämä on aina juttu 2012. Vuosien mitä tällaista on tapahtunut, ei monta kertaa, mutta on tällaista tapahtunut, totta kai kyseisen ihmisen oikeus on mennä tuomioistuimeen. Edellinen kerta, jolloin Olafin toimme katsottiin rikkovaa lainsäädäntöä, oli tuomioistuimen päätöksessä 2008 kuuluisassa jutussa, jossa annettiin päätös myös aikaisemmista Olefin toimista. Olafia koskaan oli toimittu lain rikkomuksesta, vaikka sitä vuosien myötä oikeutta viety mutta kahdeksan, vuonna 2008 jälkeen e- ei missään päätöksessä ole katsottu, että lainsäädäntö on rikottu. Mitä vaan sanoa Rova Gresslelle? Again, the pyramid, you see, even without the four A no, Pyramidi ilman näitä 480, jota ei voi, voi ottaa pois tilastosta, kun se oli tehtyä työtä. Mutta Viime vuoden avoimpia joittajan määrä on isompi kuin aikaisemmin vuosina ilmankin. Ja tutkimuksen kesto on lyhentynyt. Ja se on vielä pikkaisen lyhentynyt 2013. Näette, te seuraamme juttuja kuukausitasolla joka osoittaa, että tämän keston lyheneminen johdon niistä 400 arkistoista poimittuista jutuista. Vaan se johtuu kovasta työstä ja hyvästä henkilökunnasta. Tulokset ovat johdonmukaisia tänä vuonna, jolloin ei ole näitä neljästä yhtä, jotka mainitsit. Paljon kiitoksia. We should not be sure that we, in, we will. Olkaa te varma, että me annamme aina ihmisille mahdollisuuden kommentoida. Ja semmoinen lokakuuta vuosiastus velvoittaa meidät siihen. kirjallisesti. Tietää meidän verkkosivuilla, jossa on tuossa iso tutkimuksessa. Meidän Olafin henkilöstön tutkintamenettely ohjeistossa. Tutkittavalle henkilölle täytyy antaa mahdollisuus tietää syyteestä. syytä ei ole oikea sana. Issue at stake in the investigation. B. Given the opportunity. Siitä, mistä tutkimuksessa on, tutkinnassa on kysymys. Ja sitten mahdollisuus suullisesti tehdä kantansa selväksi. Tämä tapahtui ensimmäinen lokakuuta 2012. Vaikka oikeudellinen velvollisuus syntyy vasta huomenna. Kun se asetuksessa Rava Gresle, jos mä oikein on ollut henkilöstöä, jota ei ole kuultu. Ja ne kantaa tutkittu liian pitkään. Mutta luotastavat että näin ei enää tapahdu, koska ihmisiä kuollaan aina. Vaikka haluamme hylätä jutun, me kuolemme ihmisiä. Ja juttujen kesto, ja sellaisten juttujen kesto, jossa ihmiset kärsivät siitä, että tutkimus on kestänyt liian pitkään, ja ura saattaa olla vaarassa, niin kuin Dali-jutussa. Me ponnistelemme erityisesti että priorisoiminen ja ettei ihminen jäisi löysään hirteen. Ja teemme kaikkemme. Ihmiset niin saavat kaikki mahdollisuudet ehkä vähän liikaakin, mutta sitä en kadu ilmaistakseen kantansa. Päätämme tämän keskustelun nyt. Tämä keskustelu itse asiassa vei puoli tuntia enemmän aikaa kuin mitä oli sille varattu. Suuret kiitokset pääjohtaja vierailustanne. Kiitos tästä keskustelusta. Pyytäisin teitä vielä pitämään mielessä, että tämä valiokunta ei luovu mistään pääperiaatteistaan, mitä petoksiin, petosten torjuntaan ja petosten torjunnan tehokkuuteen tulee. Paljonko juttuja on ollut, kuinka pitkiä jutut ovat olleet, kuinka ää, paljon tapahtuu virheitä, että virhetaso saadaan pidettyä mahdollisimman alhaisena. Me haluamme säästöjä kaikkialla, paitsi Olafissa kaikkialla, mutta me haluamme kaikki tarvittavat tiedot ja me haluamme todella torjua petoksia ja korruptiota ja lahjontaa. Te olette ikään kuin meidän palokuntamme. Joten älkää yllättykö, kun elämä tämän valiokunnan kumppanina joskus on vähän hankalaakin. Me olemme aika vaativia. Mutta nämä vierailut eivät ole ollenkaan huono ajatus. Kiitos oikein paljon. Ja nyt eh, siirrytäänkin sitten seuraavaan eh, kokouksen osuuteen suljetuin ovin.